Niin ei tarvitse puuttua asiaan. Parlamentti ottaa huomioon tämän suosituksen ja ilmoittaa työjärjestyksen mukaisesti Romanian vastuu viranomaisille asiasta. eft ryhmältä EFN-ryhmältä ja ESR-ryhmältä olen sanonut nimityksiä, muutosehdotuksia valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Te saatte listan näistä nimityksissä tämän pöytäkirjan